Noitselin mietintö ja kyseessä ovat viljelysmaat Euroopan unionissa, nykytilanne, miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen. Tämä on oikein lyhyt esittely tästä mietinnöstä, eli annan edustaja Noislille puheenvuoron. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, muutama minuutti minuuttia ilman puolta yötä. Pitkä työpäivä on päättymässä. Kuitenkin meillä on tärkeä aihe vielä esityslistalla. Sillä aikaa, kun me keskustelemme täällä eri aiheesta, meidän selkiämme takana ilman, että huomaamme, ilman, että huomioimme sitä, niin viljelysmaa Euroopassa keskittyy harvempien käsiin. Muutamat suurkonsernit osittain konsernille, jotka eivät ole maatalous alalla toimivia. Kolme prosenttia, noin nyt 50 prosenttia maatalousmaasta. Tämän pitäisi riittää jo lukuna, jotta ymmärretään, miten ääritilanteesta on kyse. Valikuntalaitteinen mietintö viljelysmaan keskittymisestä on tärkeää. Tässä pohditaan, miten voidaan viljelijöille antaa mahdollisuus viljelysmaahan. Haluaisin lyhyesti mainita kahdeksan seikkaa, jotka ovat mietinnössä mukana. Aluksi haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä todella sydämellisesti. Yhteistyö on syynyt erityisen hyvin. Näin hyvää yhteistyötä en ole ennen nähnyt. Mietinnössä on selkeästi noterattu se, että viljelysmaa ei ole tavallinen kauppatavara. Totta kai neljä vapautta meille EU-ssa tärkeää, mutta viljelysmaa ei ole kuitenkaan normaalia kauppatavaraa. Lisäksi mietinnössä todetaan se, että Euroopan parlamentin ja komission on tehtävän kaikkensa, jotta vapaaehtoiset suuntaviivat jäsenvaltioissa todella toteutuvat. Lisäksi olisi tuettava jäsenvaltioita siinä, että oman viljelysmaan myyminen loppuu, koska näin on kyse ostajista muista EU-jäsenvaltioista tai kolmansista maista jopa. Me vaadimme komissiolta ihan selkeästi sitä, että saadaan kriteerien luettelo, jossa selkeästi esitetään kriteerit sille, miten EUn jäsenvaltiot syrjimättömästi voivat huolehtia siitä, että omaa maata ei myydä pois. Tietenkin korruptio on selkeä ongelma tässä. Me kannustamme siihen, että EUssa luotaisiin tarkkailupiste, joka seuraa maakauppoja. Ja näin saataisiin selkeät tiedot EU:ssa siitä, miten viljelysmaa keskittyy edelleen Euroopan unionissa. Mainitsemme myös, ja tämä on SPD-jäsenenä minulle hyvin tärkeä, puhumme selkeästi siitä tavoitteesta, että tällainen omaisuuden jako – luo vakautta yhteiskuntaan. Se ei ole mikään sosialistien ajama paha asia, vaan tämän tasapainon on palattava. Toistamme tärkeänä asiana maatalouspolitiikan kulmakivet, maatalousmallin kulmakivet, maatalouspolitiikka ei ole ainoastaan tuotteiden tuottamista. Eurooppalainen maatalousmalli – liittyy ilmastonsuojeluun, vesistöjen suojeluun, ilmastonsuojeluun. Hyvä eurooppalainen maatalousmalli ansaitsee tukea. Silloin pitää toimia monella saralla. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme monen monia viljelijöitä, naisia ja miehiä, ainoastaan muutamaa harvaa. Lisäksi toteamme sen yhteyden, joka on olemassa siinä, että raha keskittyy yhä harvempiin käsiin. Ja Samoin toimii viljelysmaa. Sekin keskittyy yhä harvempiin käsiin Euroopan unionissa. Mietinnössä on vielä selkeästi puhuttu EUn tulevasta maatalouspolitiikasta, jos uskomme edelleen, että meidän keskeisin tukikeinomme on pinta-alatukea, niin huomaamme, että juuri pinta-alatuki toimii moottorina tällä saralla – meidän tukitapamme edistää sitä, että viljelysmaa keskittyy ainoastaan muutamalle taholle. Meillä on siis kotitehtäviä tässä hoidettavana. Hyvät kollegat, selkeästi pallo on nyt komission velipuoliskolla ja jäsenvaltioilla. Euroopan parlamentti on selkeästi ottanut kantaa. Uskoisin, että hyvin suurella enemmistöllä hyväksytään tämä mietintö huomenna. Harvoin olemme niin yhtä mieltä siitä, että tämä maan keskittyminen pitää saada nyt loppumaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon, hyvä esittelijä. Ja koska kello on yli puolen yön, sanoisin, tervehtisin teitä ja toivottavasti hauskaa torstaita. Itse asiassa tämä istunto on nyt jatkunut jo seuraavalle päivälle. Jos palataan nyt sitten tähän menettelyyn, niin nyt on osio ilman puhujalistaa. Meillä on kymmenen puhujaa listalla, eli ehkä annamme puheenvuoron niille, jotka eivät ole vielä puhuneet. sen Rodriguez on ensimmäinen. bardzo Onko hän paikalla? Olkaa hyvä. Hyvä puhemies viljelysmaan keskittyminen ja sen anastaminen on suuri ongelma. Se vaikeuttaa nuorten työn aloitusta ja niiden, joilla ei ole maita ja näin ei pystytä myöskään pienempiä tiloja suurentamaan. Tässä on eri syitä, spekulaatio ja suuryrityksille eh, tapahtuva pakko lunastus, erilaiset YMPn ehdot, eli neuvosto ja komissio eivät puutu asioihin hallitukset mahdollistavat tämän ja sen, että maata käytetään muuhun kuin viljelykäyttöön. Toivottavasti komissio kiinnittää nyt huomiota tähän tärkeään päätöslauselmaan ja varmistetaan viljelymaan suoja sellaisilla toimilla, jotta voidaan todellakin taata elintarvikkeiden tuotanto ja voidaan lopettaa eh, maan omistuksen keskittyminen ja voidaan varmistaa, että nuoret, naiset ja pientilalliset voivat ryhtyä toimimaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja seuraava on Maria Hoimuff. Sydämestä kiitokset puhemies. Sydämestä kiitokset Maria Naklelle esittelijänä. Hän on todella osallistanut kaikki avoimesti. Kaikki ryhmät on pyritty samaan kompromisseihin ja kompromissia löysimmekin. Kiistatta maanomistus keskittyy muutamien käsiin Euroopassa. Kiistatonta on myös se, että lainsäädäntö on tässä – kansallisvaltioiden tasolla, mutta eurooppalainen politiikka eri aloilla vaikuttaa tähän alaan. Maatalouspolitiikka nyt esimerkkinä, kuten tällä jo sanottiinkin, aluekehitys, investointipolitiikka, kaikki nämä asiat vaikuttavat siihen, kenellä on mahdollisuus hallinnoida maata, kuka spekuloi maan omistuksella, kuka näkee investointikohteena maan mutta viljelysmaa luo pohjan me ei ainoastaan meille viljelijöille. Me tuotamme kuitenkin viljelijöinä tänne sisämarkkinoille. Kaikki joudumme myymään samoilla markkinoilla. Siksi on hyvin tärkeää se, että Euroopan unionissa luodaan suuntaviivoja, jotta saadaan lähtökohta kaikille viljelijöille ja näin voidaan suojella elämämme perustaa, ei ainoastaan viljelijöiden, vaan meidän kaikkien ihmisten. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja edustaja Morvai. Köszönöm szépen történet. Kiitos oikein paljon. Minä pidän tätä mietintöä todella tärkeänä, koska siinä sanotaan lopultakin, että viljelymaa on paikallisen väestön elinmahdollisuuksien varmistamista ja se mahdollistaa myös sen, että paikalla tasolla voidaan terveellisesti elää. Kyseessä ei ole sellainen asia, mitä moni ajattelee, että tämä pitäisi olla spekulaation kohde ja pitäisi pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon hyötyä siitä. Ja valitettavasti EUn tuet myös johtavat tähän. Minä haluaisin kysyä herra Öttingeriltä ja edustajalta, voidaanko mennä pidemmälle ja johtaa tästä sellainen seuraus, että on muutettava pääoman vapaan liikkuvuuden kappaleita esimerkiksi Unkarin liittymissopimuksessa pitäisi muuttaa niitä osia, joissa sanotaan, että viljelymaa on osa pääoman vapaata liikkuvuutta ja siksi meidän on pakko antaa viljelymaatamme ulkomaalaisille. Odotan vastauksenne. Kiitos. Dziękuję bardzo. Pani Bermejo. Kiitos ja Bermejo. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Olen pahoillani siitä, että tämä keskustelu, joka koskee maankäyttöä, että tätä käydään näin myöhään keskellä yötä, koska tämä on hyvin tärkeä aihe Euroopan maatalouspolitiikassa Espanjassa. Meillä on liian pieniä pirstoutuneita maapalstoja, niin tällä voisi olla tehokkaita erityisesti muilla etelämailla hyvin harvoille tilanomistajille. Kaikki maat keskittyvät ja hyötyvät YMPstä. On tärkeää, että tässä mietinnössä tunnustetaan se, kuinka suurta merkitystä on julkisen su- suunnittelulla. Tähän kuuluu myös julkinen tuki ja maatalousmaan omistussuhteet. Meidän on muistettava se, että maa kuuluu sille, joka sitä työstää ja elävä maaseutu edellyttää sitä, että säilytetään näissä pienet viljelykset hengissä. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, wykorzystaliśmy. Kiitos hyvin paljon. Hyvät kollegat, mistä tuntuu, että olemme jo käyttäneet enemmän kuin sen verran aikaa, mitä on varattu tähän osioon. Eli meidän pitää lopettaa tämä osio ja pyydän anteeksi niiltä, jotka halusivat puhua, mutta valitettavasti tähän ei ole enää aikaa. Komission jäsen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet, kiittäisin edustaja Noichili hänen kollegoitaan. Tämän mietinnön kautta on tärkeällä tapaa analysoitu omistusta ja sitä, miten viljelysmaata käytetään Euroopan unionissa. Ja tässä esitetään huolenaiheita, jotka ovat komissionkin huolenaiheita. Maatalousmaalla on tärkeä rooli kansantalouksissamme, mutta maalla on myöskin yhteiskunnallinen tehtävä. Ja se, että viljelysmaan tai metsämaan omistus vaikuttaa vakauteen ja siihen, miten halutaan tukea elämäämme Euroopan unionissa, maissamme ja kunnissamme. Siksi yhteisen maatalouspolitiikan kehittäminen edelleen ja se, mitä nähdään tulevien vuosien budjetissa, on tärkeää nähdä tässä valossa se, miten saadaan tulevia uusia nuoria viljelijöitä maatalouteen mukaan? Ja miten, kun kaikki keskittyy elintarviketuotannossa, miten saadaan tulevaisuuden näkymiä pienille perheviljelmille? Meillä on tässä tavoitteiden osalta ristiriita. Tietenkin Eurooppa-oikeudessa on vapaus investoida. Jokaisella pienellä ja suurella on oikeus investoida EU-kansalaisina omassa maassa tai muissa Euroopan unionin maissa. Ja kolmisen tahojakin kutsutaan nauttimaan tästä mahdollisuudesta. Kuitenkin jäsenvaltioiden mahdollisuus ja tehtävä on vastustaa tai lähteä toimiin, joilla voidaan vastustaa maanomistuksen keskittymistä tai spekulointia maalla. Näin siis suojella tietyllä tapaa viljelysmaata, maatalousmaata. Kuitenkin Eurooppa-oikeutta on kunnioittaa. Viime vuosina olemme neuneet jäsenvaltioita ja neumme tulevaisuudessakin jäsenvaltioita jotka pyrkivät selvittämään sitä, miten voidaan suojatoimia toteuttaa niin, että noudatetaan samalla Eurooppa-oikeutta niin, ettei syrjetä suoraan tai epäsuoraan. Uskoakseni teidän mietintönne voidaan ottaa pohjaksi neuvotteluissa jäsenvaltioiden kanssa – voimme keskustella edelleen teidän kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa. Olen vastuussa myös budjetista, kun ajatellaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, niin palaamme varmasti näihin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Näin voimmekin lopettaa.